So, wir können wieder starten, Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte nicht, möchte nicht zu spät anfangen. No niin, sitten käynnistämme kokouksen. Ja seuraavaksi on vuorossa mietintö, jota lykättiin. Eli Euroopan laajuiset televerkot ja päätöksen numero 1336 97 kautta EY e kumoaminen. Valmistelija on Rossi ja annankin hänelle välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä lausunnossa käsitellään Euroopan laajuisia televerkkoja ja tämän päätöksen kumoamista, joka selvästikin on jo vanhentunut. Sanoisin ensinnäkin, että tämä teksti on laadittu hyvin Siinähän on korostettu sitä, että internetin pitää olla kaikkien käytössä, eli siihen tarvitaan digitaalisia infrastruktuureita ja muuta, yhteenliittymiä, yhteentoimivuutta. Myöskin kun ajatellaan terveydenhuoltoa internetissä. Tästä jo puhuttiin silloin, kun puhuimme vammaiskysymyksistä, eli olisi erittäin hyvä, että olisi myöskin tietotekniikka-avusteista terveydenhuoltoa, jota voitaisiin yhdistää yhteisiin verkostoihin ja näin reaaliajassa voitaisiin saada potilastiedot. Olemme nähneet ehdotuksia, jotka liittyvät siihen, että eurooppalaiset potilaat voisivat valita, missä maassa he haluavat saada hoitoa. Ja tietysti internet olisi tässä hyväksi avuksi. Nämä tarkistukset tarkistukset menevät ehdottomasti tähän suuntaan, mutta siinä halutaan enemmän huomiota komissiolta sen suhteen, millä tavalla pitäisi käsitellä näitä tietoja. Eli pitää yksilöidä jonkinlaiset homogeeniset standardit näiden tietojen ja sähköisten asiakirjojen suhteen, erityisesti kun kyse on arkaluontoisista tiedoista, ja niitä voidaan sitten tulkita eri tavoilla ja erityisesti huomiota pitää kiinnittää terveydenhuoltorakenteisiin ja sairaaloihin, erityisesti kun on yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Eli pitäisi olla jokin tapa lukea näitä sairaalatietoja tai terveydenhuoltotietoja tai patologioita, joista potilaat kärsivät. Koska pienet erot usein saattavat johtaa erilaisiin tulkintoihin eri tahoilla. Eli meillä pitäisi olla eurooppalainen koodisto, jota kansalaiset ja yritykset voivat käyttää myöskin julkishallinnossa muissa jäsenvaltioissa. Eli mahdollisuuksien mukaan pitäisi yksilöidä yhteisiä suuntaviivoja, jotka ovat samanlaisia kaikissa jäsenvaltioissa. No sitten toinen kysymys, joka on minusta tärkeä, liittyy siihen, että että meidän pitäisi komissiolle antaa valtuuksia hyväksyä delegaituja säätöksiä, jotta voidaan muuttaa näiden asiakirjojen sisältöä. Siis toistan, että olisi parempi, että olisi tavallinen lainsäätämisjärjestys käytössä ja eri tarkistukset, joita olen esittänyt, menevät siihen suuntaan, että poistettaisiin tämä osa, joka liittyy delegoituihin säädöksiin. Toistan vielä. Olen hyvin pitkälti samalla linjoilla kuin komissio. Ja haluaisin muutoksia tähän delegoituihin säädöksiin ja siihen, että pitää kiinnittää erityishuomiota näihin yhteisiin sääntöihin, jotka ovat siis yhteisiä kaikille jäsenvaltioille. Vielen Dank. Kiitos äh, esittelijälle. Ja nyt sitten varjoesittelijät ja ensin EPP-ryhmä nimissä Antonescu, olkaa hyvä. Ja mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Komission hyväksymä rahoitusväline on sellainen, että sillä on mahdollista mahdollista saavuttaa vahvemmat infrastruktuurit. Tällä hetkellä meillä on ollut kaikenlaisia internethintoja. Se on johtanut siihen, että kilpailua ei ole ollut. Palvelun tarjonta on ollut hyvin fragmentoitunutta. Ja nyt me tarvitsemmekin digitaalipalveluiden kehittämistä. Erilaiset pilottihankkeet eivät vielä riittäneet sen kriittisen massan saavuttamiseksi, joka olisi ollut tarpeen digitaalipalveluiden tarjoamiseksi. 9,2 miljardia on verkkopalveluille kohdennettu, vaikka tarpeet ovat ainakin 270 miljoonaa. Sen vuoksi tätä mekanismia pitäisi pitää täydentävänä mekanismina, jotta voitaisiin antaa kannustimia PPP-yrityksille, siis julkisille ja yksityisille, erityisesti maaseutualueella. Tämä olisi tärkeää. Tällä tavalla ei tarvitsisi turvautua ainoastaan yhdenlaisiin investointeihin. Infrastruktuurin osalta tulisi keskittyä julkisin varoin sellaisiin sektoreihin tai lohkoihin, joihin yksityiset investoijat eivät mielellään sijoita. Ja tällä tavalla meidän tulisi myös pitää huolta siitä, että kilpailu ei vääristyisi niin sanottujen historiallisten operaattoreiden ja näiden kilpailijoiden välistä kuilua tulisi kaventaa, kuroa umpeen. Erityisesti viittaan tässä korkean nopeuden internettiin. On tärkeää, että samalla kun rahoitetaan toimintoja, tulisi ottaa huomioon teknologisen neutraaliuden periaate. Tämä pätee erityisesti avoimeen verkkoon. Tulisi käyttää uusia välineitä ja niiden myötä tulevaa, tulevia kerrannaisvaikutuksia hyödyntää. Ähm, tämän asetuksen äh, rahoittamat alke, äh, aloitteet äh, tuli, tulisi niitä rahoitettaessa tulisi ottaa huomioon muut aloitteet, jotta vältettäisiin päällekkäisyyksiä. Sekä kohesio- että rakennerahastojen varoja tulisi käyttää ähm, samoin kuin verkkojen Eurooppa-välineen varoja, jotta saadaan hyvä ja kattava nopean, nopea internetverkosto. Tässä yhteydessä on syytä korostaa erilaisia palveluita, kuten myös muun muassa e-terveys palvelut. Olemme hyvin tietoisia siitä, että terveyssovellutukset ovat yhä tärkeämpiä lääketieteessä. Tarvitsemme kuitenkin selvennystä komissiolta siitä, miten se aikoo näillä aloilla toimia. Ja minun mielestäni olisi, mielestäni olisi kiintoisaa tietää, miksi komissio ei ole ottanut huomioon e-ympäristöä, koska ympäristötietojen jakaminen on äärimmäisen tärkeää. On erittäin tärkeää muistaa, että komission toimivallat ovat aika kattavia, ja jos haluamme muuttaa tai tehdä muutosehdotuksia ähm, hankkeisiin, jotka ovat yhteisen edun mukaisia hankkeita, niin toimivallat kuuluvat komissiolle. Tämä aluehan on hyvin dynaaminen, se kehittyy hyvin nopeasti ja me olemme tietoisia siitä, <clears throat> että tarvitsemme joustavan välineen. Samanaikaisesti tarvitaan kuitenkin oikeudellista varmuutta ja investoinneille ennakoitavuutta. Enna, ennakoitavuutta. Kiitos. Kollegen Antonescu, jetzt habe ich... Kiitoksia. Sitten Rosbach. Ilmeisesti Brody, McAven sitten edustaa siis Prodia. Hey, yeah, yes, thank, thank you, Chair. Yes, Mr. Prodi can't be here this afternoon. Niin, edustaja Prodi ei voi olla täällä iltapäivällä, mutta hän pyysi minua sanomaan seuraavaa valiokunnan kollegoille. Me uskomme, että laajakaista verkot tulevat olemaan hyväksi kuluttajille ja parantamaan sitä kautta digitaalista leviämistä varsinkin maaseutualueelle. Komission liite valottaa nimenomaan sitä, millä tavalla tämä parantaa kansalaisten tilannetta. Kuitenkin olen hieman huolissani siitä, mitä tässä liitteessä sanotaan. Varsinkin se, että ei esimerkiksi oli eritelty näitä rahoitus järjestelmiä liittyen esimerkiksi infrastruktuuriin, niin ei kuitenkaan ole mitään suuntausta, tai komissio ei sano, mikä näistä kaikista asioista on kaikkein tärkein ja mitä tulisi priorisoida – Kun katsotaan sitten muita Euroopan politiikan alueita, kuten komission tiedonannot esimerkiksi aluepolitiikasta, digitaalinen agenda Euroopalle, Horizon 2020 tavoitteet ja niin edelleen, että me voisimme laittaa nämä järjestykseen, tärkeysjärjestykseen. Mikäli sitten on näitä lippulaivaprojekteja, pelkään, että sellaiset projektit, jotka on tässä identifioitu, jäävät jalkoihin. Ympäristövaliokunnassa pitäisi antaa infrastruktuuriprojekteille prioriteetti. Esimerkiksi niiden kautta älyverkkojen käyttö ja sitä kautta voitaisiin myös levittää tietoa ilmastonmuutoksesta me voisimme myös painottaa internetiä kaikille, tutkimusta, innovaatiota, äh, ihmisten elämänlaatu, julkiset palvelut, äh, palvelut äh, kestävä, matalahiilinen talous ja niin edelleen. Kun katson herra Rossin luonnosta, minua hämmästyttää, miksi hän ottaa mukaan vain sähköinen terveysnäkökulmat. Asiat, jotka voisivat systemaattisesti vaikuttaa dynaamiseen yhteiskuntaan kuten esimerkiksi ympäristö, talouden, parhaiden käytänteiden levittäminen ja niin edelleen olisi otettava mukaan tällaisessa holistisessa lähestymistavassa. Komissio on osoittanut näille projekteille hyvin paljon rahaa. Ja Prodia hämmästytti se, että eikö tämä nyt ole hieman liiallista. Ja hän muistuttaa, että vain tällä viikolla kauppavaliokunta kieltäytyi äh, hyväksymästä verkkovierailumaksu äh, lisäystä, kun me tässä taas annamme tälle huomattavan paljon rahaa. Kuinka me voimme varmistaa, että parhaita teknisiä käytänteitä noudatetaan? Kuinka voimme olla varmoja, että emme käytä 9,2 miljardia äh, euroa johonkin, joka sitten on vain tippa valtameressä. Kun työskennellään näiden eh, teknologisten alojen parissa, täytyy olla hyvin varovainen sinne, mihinkä rahaa käytetään. Ja minulla on omat kokemukset siitä, millä tavalla julkinen sektori vaatii paljon aikaa, kun tehdään investointipäätös. Ja kun se investointi käytetään, niin yksityinen sektori on mennyt jo ohitse ja innovaatio tapahtuu jossain muualla. Joten meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun me käytämme näitä varoja. Ja omalta osiltani, kun kuuntelin Rossia ja hänen ajatuksiaan esimerkiksi potilasrekistereistä tai tiedoista, niin meidän täytyy olla varovaisia tällaisissa mega-IT-järjestelmissä. Minun omassa kotimaassani on yritetty digitalisoida kansallisella tasolla potilastietoja, ja tämä oli hyvin monimutkaista ja erittäin kallista, ja loppujen lopuksi se epäonnistui täysin. Ja se, että me tekisimme sen Euroopan tasolla, on vielä kalliimpaa. Meidän täytyy katsoa tämän etuja. Eivät niin monet ihmiset eh, kuitenkaan etsi näitä tietoja, joten me käyttäisimme miljardeja euroja siihen, että digitalisoimme kaiken tämän informaation vain muutaman ihmisen hyödyksi, ei ehkäpä ole kuitenkaan parasta rahojen käyttöä, varsinkaan näinä taloudellisina aikoina, joten meidän täytyy miettiä hyvin tarkkaan, ennen kuin me lähdemme tälle tielle. Minä tiedän, että tästä on suuri lobby, tiedän sen hyvin, muistin sen tältä rajat ylittävältä äh, terveysdirektiivin ajalta. E Kiitoksia. Sitten EKRstä Anna Rosbach. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Jana Kudakisin puolesta, joka ei päässyt tänään kokoukseen. Yleisesti ottaen ECR on tyytyväinen komission ehdotukseen. Se on mielestämme erittäin tärkeä askel, kun halutaan saada aikaan yhtenäismarkkinat. Olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä mieltä, että tämä ehdotus varmasti on omiaan parantamaan sähköisten terveyspalveluiden rajat ylittävää tarjontaa. Ehdotukset, jotka liittyvät suurempaan rajat ylittävään yhteistyöhön, kun ajatellaan vaikkapa lääkemääräyksiä tai muita vastaavia, samoin kuin sitä, että voidaan käyttää kännyköitä Äh, ja muita välineitä, niin varmasti avittavat potilaita mm, tällä alalla. E-palveluiden yksi tarkoitus on auttaa sellaisia potilaita, joilla on harvinaisia sairauksia niin, että nämä pääsevät, äh, saavat apua mistä tahansa Euroopan kolkassa sijaitsevasta sairaalasta, eikä tarvitse matkustaa. Yhteensovittamattomuus äh, terveyspalveluiden IT-järjestelmissä jopa saman yhden maan sisällä unionin eri kielet, tietosuoja, määräykset ja testitulosten jakaminen, samoin kuin lääketieteellinen kuvantaminen sairaaloiden kesken saattaa kyllä, saattavat olla asioita, jotka hyötyvät rajat ylittävästä yhteistyöstä. Olisi hyvä, jos meillä olisi tietty jos meillä olisi tietty minimimäärä potilastietoja ja muuta vastaavaa, jota voitaisiin jakaa, niin voivat vain auttaa poistamaan pullonkauloja ja ovat omiaan parantamaan potilaiden hyvinvointia ja turvallisuutta. Me olemme tyytyväisiä yksittäiseen, ehdotukseen yksittäisestä eurooppalaisesta potilaskortista. Ja sitten omasta puolestani puhun. Itse tulen maasta, jossa olemme pyrkineet saamaan siirrettyä digitaalisia, digitaalisessa muodossa potilastietoja yhdestä yksiköstä toiseen. Se on hyvin mutkikasta. Tähän liittyy toinenkin kysymys. Jos on hyvä hakkeroija, niin ei ole kovinkaan vaikeaa nähdä, minkälaisista sairauksista ihmiset kulloinkin kärsivät. Ja hen- kaikenlaista henkilötietoa on aika helppo kalastella. Tällaista minun maassani on jo tapahtunut, jos kohta digitaalinen teknologia ei ole kovinkaan vanhaa. Joten täytyy olla hyvinkin varovainen sen suhteen, miten toimimme. Näen tässä paljon potentiaalia, esimerkiksi jos potilaalla on harvinainen sairaus, jonka ainoastaan harvat professorit Euroopassa pystyvät hoitamaan niin to- toki tämä on hyvä asia, mutta tähän täytyy suhtautua varovaisesti. Kiitos. Vielen Dank, Anna Rosbach. Kiitoksia. Sitten komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamentin jäsentä tästä lausunnosta ja kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kaikesta tuesta, jota olemme saaneet. Näin ainakin ymmärsin sen. Pari sanaa näistä kommenteista. Te olitte vähän huolissanne näistä delegoidusta säädöksistä. Enkä nyt rupea yleisemmin puhumaan tästä parlamentin ja komission sopimuksesta koskien delegoituja säädöksiä, mutta ehkä voin vähän selittää, miksi me haluamme käyttää delegoituja säädöksiä. Me haluamme käyttää käyttää delegoituja säädöksiä, aivan kuten McEwen totesi juuri. Tämä tarkoittaa joustavuutta ja sitä, että ole valmiita, valmi, valmistuneet tulevaisuuteen ja että kymmenen vuoden päästä voimme tehdä uusia päätöksiä uusista prioriteeteista. ICT-ala muuttuu hyvin nopeasti ja kukaan täällä ei ollut kuullut suurista yrityksistä, jotka tällä hetkellä ovat olemassa vielä 50 vuotta sitten. Ja tilanne on varmaan samanlainen 10-15 vuoden kuluttua. Eli meillä täytyy olla joustava väline käytössä, ja siksi tarvitaan delegoituja säädöksiä, jotta näitä liitteitä voidaan sitten muuttaa ja noudattaa sitä, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Sitten nämä vipuvaikutukset. Voin tässä varmaan yhdistää kaksi eri kysymystä, Antoneskulta ja McAvenilta liittyen siihen, että miten tämä vipuvaikutus sitten tehoaa. Me keskitymme lähinnä innovatiivisiin rahoitusvälineisiin, koska uskomme, että kriisin aikana ja kun julkisten varojen supistetaan, tämä on oikea tie edetä. Jos nyt annan esimerkin 0,5 miljardia, eli 500 miljoonaa laitettiin riskirahastoon, ja meillä on ollut 6 miljardin euron hankkeita, joita on rahoitettu tästä lähteestä. Eli tällaisia vipuvaikutuksia nyt voidaan havaita. Olemme laskeneet, että noin 6-7 kertaa tämä alkuperäinen investointi. Jos siis katsotaan, että laajakaista edustaa vähintään 7 miljardia euroa tässä paketissa. Me katsomme kokonaiskustannuksia noin 50 miljardia. Onko se sitten liikaa, kuten edes jäsenistä kysyy? No meistä suoraan sanottuna se on liian vähän. Ja jos haluatte tuplata tämän budjetin, niin se olisi meistä oikein kiva. Meillä on nyt rahoitusvajetta satojen miljoonien edestä. Eli kun ajatellaan, kuinka paljon yksityinen sektori haluaa investoida ja kuinka paljon tarpeita todellakin on, jotta päästään tavoitteisiin, eli 30 megabittiä kaikille 2020. Eli tämä kuilu kurotaan vain osittain umpeen tällä välineellä. Sitten ympäristöstä. Meillä on useita kohtia liitteessä, jotka kohdistuvat suoraan ympäristöön tai niillä on huomattavia ympäristövaikutuksia. Eli älymittaus esimerkiksi, sillä tulee olemaan huomattavia ympäristövaikutuksia, kun ajatellaan energiankulutusta ja myöskin saastu, saasteiden väheneminen. No, tässä nyt taisivat tulla tärkeimmät kysymykset, joita esitettiin. No sitten lopuksi, mi- miten valittiin nämä eri hankkeet, jotka on mainittu liitteessä? No meillä on kolme erilaista seikkaa, joihin kiinnitämme huomiota. Rajat ylittävä luonne, oli sitten valmis toteutettavaksi vai onko kyseessä vasta pilottivaihe, riippuu tästä. Kiitos. Kiitokset. Nyt varmasti kävi selväksi myös se, miten pitkälti meidän valiokuntamme on mukana tässä monilla aloilla, ilmasto, ympäristö, mutta myös terveysalalta. Ja me voisimme oikeastaan miettiäkin sitä, että pitäisikö kutsua Neli Kruus tänne. Hänhän on komission jäsen, joka vastaa digitaalisesta agendasta, koska monet näistä ongelmista liittyvät nimenomaan digitaaliseen agendaan ja siihen niitä voisi ottaa mukaan. Joten äh, tähän mennessä tätä asiaa, tällä asialla on ollut vähän tällainen äitipuolen asema. No niin, Oresta Rossi vielä puheenvuoroja. Ole hyvä. Si, presidente, Antola ringrazio. Niin, kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä ehdotus kutsua komission jäsen on erinomainen. Kiitän komissiota, joka oli hyvin selkeä sanainen ja selitti myöskin kantansa näihin delegoiduihin säädöksiin. Ja sitten kiitän kollegoita, varjoesittelijöitä näistä neuvoista. Ja olen tietysti valmis ottamaan vastaan tarkistuksia kollegoilta, eli voimme katsoa, miten etenemme. Mitään ei suljeta pois. Pari lyhyttä vastausta vielä. McEvan puhui siitä, että tässä on keskitytty liikaan tähän terveydenhuoltokysymyksiin ja hän oli huolissaan arkaluontoisista tiedoista. Mehän haluamme suuntaviivoissa, että olisi samanlaisia sääntöjä eri jäsenvaltioissa ja meidän täytyy sitten päättää, millä tavalla tässä edetään ja toivottavasti me voimme olla mukana tässä päätöksenteossa. Mutta tänään hän, ja kun ajatellaan liikkuvuuden vapausta, miljoonat eurooppalaiset ovat muualla kuin omassa kotimaassaan joka päivä, joskus pidempiäkin aikoja, ja joskus tapahtuu ikäviä asioita. Jos meillä olisi digitaalinen järjestelmä, jossa ainakin voitaisiin nähdä allergiat, toleranssi, sairaudet, veriryhmä, onko henkilö luovuttamassa elimiä vai ei, se olisi tärkeää. Jos joku vaikka lahjoittaa elimen, hän voi pelastaa jonkun toisen elämän, eikä silloin pidä jos vaikka italialainen on Ranskassa tai ranskalainen Englannissa, aikaa ei saa hukata. Ja varmasti äh, tämä esimerkiksi veriryhmäkysymys on tärkeä monissa tapauksissa. Eli mielestäni on tärkeää tietää, onko joku henkilö ehkä hengenvaarassa, jos hänelle annetaan jotain tiettyä lääkettä. Tietysti kansalaistenkin tie, täytyy tietää näistä asioista. Eli ehdottomasti priorisoin näitä henkilöitä terveydenhuoltokysymysten kannalta. No sitten suhde julkishallintoon, no se on myöskin toinen tärkeä ala. Ja sitten tarkistuksia, jotka liittyvät ympäristöön tai muihin aiheisiin, ovat ehdottomasti tervetulleita. Kiitän kollega Rosbachia. Hänkin otti esiin tiettyjä pelonaiheita, mutta uskon, että ne voidaan poistaa kun päätämme sitten, että mitä näihin koodistoihin ja asiakirjoihin laitetaan sitten täsmällisemmin. Nyt täytyy muistuttaa, että meillähän on jo teksti, joka liittyy rajat ylittävään terveydenhuoltoon. Ja on totta, että nyt kovin monet potilaat eivät mene vapaaehtoisesti toiseen jäsenvaltioon saman hoitoa, mutta he saattavat sairastua, kun he vaikka työ- tai matkailusyistä ovat toisessa jäsenvaltiossa. Eli olen samaa mieltä tästäkin ja kiitän sanoistanne. Ja sitten kollega Antonescu otti esiin sen, että voitaisiin esittää tarkistuksia koskien ympäristötietojen jakamista. Ja olen tästä samaa mieltä. Ja myöskin siitä, että voitaisiin mahdollisuuksien mukaan käyttää käytössä olevia varoja. Sitten vielä Olen valmis Lindaltakin ottamaan vastaan tarkistuksia, jotka liittyvät näihin painopistealueisiin, tiettyihin aihealueisiin. Eli varjoesittelyiden kokouksessa voimme sitten puhua näistä asioista syvällisemmin. Meidän täytyy nyt päättää, mitä teemme näille delegoiduille säädöksille, jos me haluamme, siis parlamenttina, haluamme olla tässä mukana vai jätämmekö tämä pidemminkin komissiolle mutta tästä voidaan sitten myöhemmin tehdä päätös ihan rauhassa. Kiitos. Tarkistusten määräaika on 9.3. kello 12 ja tästä äänestetään 25.–26. huhtikuuta. Vastuuvaliokunta on teollisuusvaliokunta ja siellä äänestys on vasta marraskuussa. Ja täysistunnossa 2013 äänestetään sitten täysistunnossa. Joten tämä merkitsee sitä, että meillä olisi ollut kyllä ihan tarpeeksi aikaa käsitellä tätä aihepiiriä komission jäseninkin kanssa. Ja olisimme voineet komission jäsenen kanssa puhua monesta muustakin asiasta kuin tästä digitaalisesta agendasta. Kiitokset. Ja sitten seuraava esityslista kohta. Kohta 20. Tässä on kysymys jätepuitedirektiivin täytäntöönpanosta. Kathia Borges ehdotti viime vuonna, että hän haluaisi ehdotella täällä meille, e, esitellä meille, miten pitkälti toimeenpanossa on päästy. Ja nyt me saamme sitten kuulla komission edustajalta tästä. Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä erityisesti, että sain tämän mahdollisuuden kertoa teille jätepuitedirektiivin täytäntöönpanosta. Kuten varmasti tiedätte, tämä direktiivi on EU-lainsäädännön kulmakivi ja sen täytäntöönpano on kyllä suuri haaste kaikkein pahimmat ympäristörikkomustapaukset koskevat juuri tätä jätedirektiiviä ja täytäntöönpanossa on merkittäviä aukkoja. Esityksessäni mainitsen äh, direktiivin tärkeimmät määräykset, yksilöin ne haasteet, joita kohtaamme täytäntöönpanossa – ja sen jälkeen esittelen teille ne toimet, joihin aiomme ryhtyä, jotta voisimme vastata näihin haasteisiin. Mutta jos sallitte muutama lause johdannoksi. Toteaisin nopeasti, että jätelainsäädännön täytäntöönpano on erittäin tärkeä osa meidän resurssitehokkuusagendaamme. Tähän liittyy myös suuri taloudellisen kasvun ja työpaikkojen luonnin mahdollisuuden tämä kierrätysteollisuus on erittäin tärkeä sektori ja erään tutkimuksen mukaan, jos jätelainsäädäntöä noudatettaisiin täysimittaisesti, niin se johtaisi 400 000 uuden työpaikan luomiseen. Olisi myös suuria hyviä mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Näin tapahtuisi, jos lainsäädäntöä täytäntöön pantaisiin täysimittaisesti. Ähm, kasvihuonekaasu, äh, ekvivalentti, siis vastaava määrä kuin 47 miljoonaa autoa. Äh, tällä äh, direktiivillä on laaja sovellusala, sitä sovelletaan niihin jätevirtoihin, jotka eivät kuulu muiden lainsäädäntöjen alaan, kuten sähkö, jäte, liikenteen tai vanhoja autoja koskevaan direktiiviin. Itse kuitenkin puhun yhte, yhdyskuntajätteestä, jätevirroista ja teollisesta jätteestä. Paristakin syystä. Ensinnäkin sen vuoksi, että kvantitatiivisesti tämä on kaikkein tärkein jätevirran lähde se kattaa noin kolmanneksen kaikesta siistä jätteestä, jota EU:ssa tuotetaan. Toiseksi yhdyskuntajäte on mainio väline mitata jäsenvaltioiden suoritusta, koska meillä on hyviä tilastoja. Ja kolmanneksi, kenties kaikkein tärkeimpänä, kun olemme saaneet aikaan tehokkaan keinon käsitellä yhdyskuntajätettä, niin muunlaisten jätevirtojen, kuten teollisen jätteen, hallinnoiminen helpottuu. Nyt sanoisin jotain itse direktiivin sisällöstä. Kyseessähän on aika kattava ja melko mutkikas laki. Mainitsen kaksi säännöstä. Ensinnäkin jätehierarkian ja ehkäisytavoitteet. Jätehierarkia on direktiivin oleellinen elementti koska se liittyy jätteiden jätehuoltovalintoihin jäsenvaltioissa. Jätehierarkian mukaan jätteen ennaltaehkäisy on kaikkein paras vaihtoehto, sen jälkeen kierrätys ja talteenotto ja kolmanneksi poltto ilman lämmön talteenottoa. Tämä poltto ilman lämmön talteenotto on kaikkein huonoin vaihtoehto. Se on hierarkian alaosassa. Sitten meillä on kierrätystavoitteet. Niitä ne ne koskevat lähinnä kotitalous- ja yhdyskuntajätettä. Tavoite on sitova ja se on muotoiltu aika hankalasti direktiivissä. Se velvoittaa jäsenvaltiot kierrättämään 50 prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä vuoteen 2020 mennessä. Kuten jo sanoin, niin meillä on hyviä tilastoja jätehuollosta – Olin valmistellut dian, mutta ilmeisesti ne tilastot, jotka osoittavat tilanteen vuodelta 2009, siis valitettavasti näyttää siltä, että meillä on pieniä teknisiä ongelmia. Olen ymmärtänyt, että teille on jaettu paperikopio tästä diasta kaikille mepeille, jotka ovat läsnä tässä huoneessa tänään. Kyseessä on dia, josta näette tiedot, joita Eurostat on kerännyt. Ja jos katsotte kuvaa, joka tästä näkyy, niin on, se on kyllä huolestuttava. Vuonna 2005 kaatopaikka te kaatopaikkahan on kaikkein pahin vaihtoehto hierarkiassamme. Se on edelleenkin kaikkein tärkein jätteiden käsittelytapa. 38 prosenttia kaikista yhdyskuntajätteistä viedään kaatopaikalle. Hyvä uutinen on se, että mitä tulee kierrätystavoitteeseen, niin EUn keskiarvo ei ollut kovinkaan kaukana tästä 50 prosentin tavoitteesta. Se oli 42 prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä se määrä kierrätettiin vuonna 2009. Huolestuttavampaa on se, että tilastot osoittavat merkittäviä eroja jäsenvaltioiden suorituksessa. Voimme tehdä eron kolmen jäsenvaltioiden ryhmän kesken. Ensinnäkin ensimmäisessä ryhmässä ovat hyvät jäsenvaltiot, joilla kaato paikka-aste on alle 30 ja prosenttia ja Tanska, Belgia, Saksa, Luxemburg, Hollanti, Itävalta, Ruotsi ovat erittäin hyviä tässä. Talteenotto on 80 prosenttia. Ja periaatteessa näillä mailla ei pitäisi olla suuria ongelmia noudattaa tätä jätehierarkiaa ja täyttää tavoitteet. Ainoa ongelma on se, että tietyillä jäsenvaltioilla tässä ryhmässä saattaa olla ylikapasiteettia jätteen poltossa ja se saattaa ehkä estää kierrätystä. Tämän lisäksi on tämä keskivertoryhmä. Siellä kaatopaikkaaste on 20-65 prosenttia. Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Suomi, Portugali, Slovenia ja UK. Nämä maat, näiden maiden täytyy kyllä ponnistella, jotta niiden jätteiden käsittelyjärjestelmät parantuvat, jotta ne pääsevät tiukempaan tilanteeseen, ja näiden maiden täytyy myös puuttua tiettyihin jäljellä oleviin paikallisiin ja alueellisiin ongelmiin, jotka tietyissä tapauksissa ovat erittäin akuutteja, erittäin vakavia. Ja lopuksi meillä on tämä Pahnan pohjimmaisten ryhmä. Eipä kovinkaan yllättävää ole se, että nämä, tässä maassa on ka, tämän EUn 12 jäsenvaltion maita muita kuin Slovenia, siis näitä uusia jäsenvaltioita. Ja Kreikka on sitten yhtä huonossa jamassa kuin uudet tulokkaat. Näissä maissa kaatopaik- kaatopaikka-aste on yli 70 prosenttia ja periaatteessa nämä, näiden maiden täytyy uudistaa merkittävällä tavalla dramaattisesti jätteiden käsittelyjärjestelmiään niin, että lakkaavat turvautumasta näin laajalti kaatopaikkoihin, ja kierrätyshän näissä maissa ei toimi. Ja sitten esitykseni viimeinen osuus. Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta voisimme tukkia nämä täytäntöönpanon porsanreijät? Mitään taikasauvaa ei ole, mutta on useita tehtäviä, joihin me olemme jo ryhtymässä. Jotta voimme varmistaa sen, että jätteiden käsittelydirektiiviä transponoidaan kaikissa jäsenvaltioissa. Se on kaikkein tärkein tehtävämme. Joulukuussa 2010 oli trans- transponoinnin takaraja, mutta valitettavasti monet jäsenvaltiot eivät ole vieläkään siirtäneet direktiiviä osaksi omaa lainsäädäntöään. Me toivomme, että Siis tällä hetkellä on rikkomusmenettelyitä ja toivomme, että transponointi saadaan päätökseen kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että jäsenvaltiossa noudatetaan direktiiviä. Tämän tarkastuksen tulemme tekemään tämän vuoden toisella puoliskolla ja mikäli tarpeen on, niin vuonna 2013 ryhdymme rikkomusmenettelyihin. Sen lisäksi, että direktiivi täytyy siirtää jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jäsenvaltioiden täytyy omaksua jätteiden käsittelysuunnitelmia ja jätteiden ehkäisy suunnitelmia. Tällä tavalla voidaan täytäntöönpanna direktiiviä. Se on erittäin, on erittäin tärkeää, että komissio tarkastaa näiden suunnitelmien sisällön ja niiden täytäntöönpanon. Valitettavasti komissiolla ei ole riittävästi keinoja tehdä tätä tehtävää yksin. Nämä jätteiden käsittelysuunnitelmat ja jätteiden vähentämistoimet ovat sellaisia, että niitä tehdään alueellisella tasolla, joten suunnitelmia tulee olemaan satoja ja taas satoja. Ja sen vuoksi meillä onkin useita vaihtoehtoja, joiden avulla voimme tarkastaa kaikki suunnitelmat jäteviranomaisen tai viraston perustaminen oli yksi vaihtoehto, mutta tulimme siihen johtopäätökseen, että olisi tehokkaampaa luottaa olemassa olevaan toimielimeen, eli ympäristövirastoon. Itse asiassa me teemme jo yhteistyötä, siis komissio ja virasto, ja tulevina kuukausina tulemme käynnistämään hankkeen, jotta voisimme kehittää välineen, jolla voimme arvioida jätteiden huollon toimivuutta. Kehittelemme myös ohjeita direktiivin täytäntöönpanoksi. Ja e, aiomme myös jakaa parhaita käytänteitä. Kaikki käytössä oleva tieto antaa ymmärtää, että tarvitaan sellaisia taloudellisia kannustimia, kuten kaatopaikkaveroja tai jätteenheittäjä maksaa periaatteen jätteen pois heittäjä ja maksaperiaatteen täytäntöön paremmin on tehokasta. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltio toteuttavat näitä toimia. Tällä hetkellä teemme tutkimusta aiheesta ja pyrimme patistamaan jäsenvaltioita, jotta ne toimisivat paremmin, käyttäisivät hyväkseen näitä taloudellisia sanktioita, veroja, etc ja on myös kiintoisa huomata, että kriisin aikana ja tällaisen taloudellisen kireyden aikoina tällaisten äh, <clears throat> taloudellisten sanktioiden käyttäminen edesauttaa hyvinkin kuntien tilannetta. Ja lopuksi on selvää, että kohesiorahasto ja aluekehitysrahasto ja muu EUn rahoitus voivat kyllä esittää erittäin tärkeää roolia, kun halutaan parantaa jätteidenhuoltojärjestelmiä kaikkein huonoimmissa jäsenvaltioissa. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa se, että rahoja käytetään juuri nimenomaan näitä tarkoituksia varten, jotta voidaan parantaa jätteenhuoltoa. Ja on oleellista, että raha käytetään oikeisiin kohteisiin ja että se auttaa auttaa saavuttamaan paremman direktiivin täytäntöönpanoasteen. Tässä resurssitehokkuustiekartassa osoitetaan, että rahoitusta tulisi antaa enemmän sellaisille hankkeille, jotka ovat jätehierarkian huipulla. Seuraavaa monivuotista rahoituskehystä silmällä pitäen aiomme myös ottaa käyttöön sellaista ex ante-ehdollisuutta, joka mahdollistaisi sen, että voidaan varmistaa, ovatko rahoitettavat hankkeet yhdenmukaisia EUn lainsäädännön kanssa. Ja, si- ja näinpä olenkin, hyvä puheenjohtaja, päässyt esitykseni loppuun. Joku ehdotti minulle, että saattaisi olla hyödyksi jos minä kävisin nyt läpi ne eri kysymykset, joita täällä on esitetty, mielelläni näin tekisin. Pitäisikö minun? Ensin eh, suuri eh, kiitos tästä hyvästä esityksestä. Täällä on välikysymyksiä ja ajattelin ensin antaa niille mahdollisuuden ja silloin voitte vastata niihin ensin. Anna Rosbach ja Hans Florens Jutta Haug, Richard Seba Ja aloitamme Anna Rospahista. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teidän hyvin laajasta ja perustavasta esityksestä. Tämä on minulle erittäin tärkeä aihe ja asia. Minä olen, tulen Tanskasta, joten me kuulumme näihin luokan parempiin oppilaisiin meille jäte on enemmänkin voimavara. Mikä on komission näkökulma joidenkin maiden tehokkuudesta tai sen puutteesta ja tästä jätepuitedirektiivistä, kun pyritään taistelemaan merien jätteitä vastaan ja että voisimme estää sen, että jokia pitkin kulkeutuu jätteitä meriin. Toinen kysymys. Miten komissio näkee direktiivin jatko toimeenpanon, kun keskitytään enemmän kierrättämiseen ja että jäte ei enää ole pelkkä jäte, vaan potentiaalinen äh, äh, asia. Und danach folgt Jutta Haug. Ja, ich wollte eigentlich nur an meine Schrift. Niin, halusin vain, että tähän minun kirjalliseen kysymykseeni vastataan. Tän Jutta Haug. Ich wollte gerade noch mal eben... Halusin nyt vielä puhua siitä, mistä komission edustaja sanoi. Hän kannatti sitä, että meillä pitäisi olla jätevirasto. Onko komissiolla jo oikeusperusta tekeillä tällaiselle jätevirastolle? Siihen tarvitaan kunnollinen ehdotus. Tai onko komissio muuttamassa Euroopan ympäristöviraston toimintaa, ja jos näin on, niin milloin saamme siitä tietoja? Jos nyt sanon, että minä olen kumpaakin vastaan, koska uskon, että komissio, kun ajatellaan sen alkuperäisiä tehtäviä, eli sen pitää valvoa sitä, miten lainsäädäntöä pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa ja myöskin jätelainsäädäntöä, komissio kieltäytyy tästä ja sitten keksii tällaisen uuden viraston, jäteviraston tai muuttaa sitten ympäristöviraston tehtäviä, niin miten tämä teknisesti voisi onnistua? Sen haluaisin tietää. Haug, jetzt. Kiitoksia. Sitten Zeba. Kiitos eh, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Jutan kanssa. Minä vastustan sitä, että me saisimme jälleen uuden oman viraston Olisin kysynyt komissiolta mielellään, mitä se on tähän mennessä tehnyt, jotta, jäsenvalti- jotta se tukisi jäsenvaltioita niin, että ne saavuttaisivat nämä yhteisesti asetetut tavoitteet. Eli siis ihan käytännössä ja, ja teknisesti. Ehkä pitäisi ajatella sitä, että me perustaisimme tällaisia verkostoja niin, että voisimme oppia toisiltamme, koska ympäristöalallahan näin on tavallaan tehtykin. Ja toiseksi kysymykseen sitten komission pitäisi, tai sitten siis komissio sanoi, että voitaisiin käyttää rahoja esimerkiksi kohesiorahastosta. Se on varmasti ihan totta. Mutta meillähän on kuitenkin tiettyjä uusia jäsenvaltioita, jotka eivät edes käytä näitä rahoja. Minkä takia me annamme sitten enemmän rahaa, jos ei niitä vanhojakaan käytetä? Joten eikö komissio voisi nyt yhdessä neuvotella komissi, eh, komission regiosaston kanssa, pääosaston kanssa? Koska Puola esimerkiksi tai Kreikka, he saavat rahaa 5-10 prosenttia. Ja, ja siellähän on miljardisummia käyttämättä. Ja sitten ruvetaan vaatimaan vielä virastoa, mikä nyt on ihan älytöntä. Mitä tämä viraston pitäisi tehdä? Pitäisi ensin katsoa, mitä Haan ja Potocnik voisivat yhdessä tässä tehdä niin, että huolehdittaisiin, että ne rahat tulevat käyttöön. Vielen Dank, Richard Kiitos, äh, Richard. Sitten Nikonos Kiskolios ja sen jälkeen Mokonaite. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στα επόμενα θέματα. Ε, ήθελα να... Ε... Minä puhun äh, vihreiden nimissä. Ja minä tulen maasta, joka on luokan heikoin, jos tämä nyt ihan näin varovaisesti sanon. Haluaisin tietää, voisiko komissio kertoa meille, kuinka kauan kestää, että saadaan äh, tämä toimeenpantua ottaen huomioon tämä kriisikin? Toisaalta haluaisin tietää, mikä tilanne on Attikassa. Onko teillä jotain konkreettista sieltä, oletteko te tehneet mitään tarkistuksia? Hyvin paljon on tehtävää kaatopaikoille ja vuoden 2002 sopimuksen jälkeen hän on niin, että ne työt, mitä on EUn rahoilla, rahoituksella rahoitettu, niitä täytyy luonnollisestikin jatkaa. Ja onko komissio, onko komissio vaikuttanut tähän? Kiitos Mokonaita ja sitten Janos. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota esityksestä. Itse tulen Liettuasta, joten olen niiden maiden joukossa, joka ei ole kauhean hyvin pärjännyt jätehuollossa. On todella tuskallista katsella näitä tietoja, mutta minun maassani käydään paljon keskusteluita asiasta. Me mietimme, miksi järjestelmä ei toimi. Ja haluaisinkin kysyä komissiolta seuraavaa asiaa. Minkälaisia kysymyksiä te yleensä saatte näiltä 12 maalta direktiivin täytäntöönpanosta? Onko siellä jonkinlaisia systeemisiä ongelmia ja miten nämä maat perustelevat sitä, miksi eivät voi toimia? Köszönöm a szót, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni a bizottság tisztelt. Kiittäisin komission edustajaa Ensimmäinen kysymys. Miten laittomia jätteitä käsitellään? Tästä on jo tehty 22 jäsenvaltiossa tutkimus ja myöskin tietyissä jäsenvaltioissa, naapurivaltioissa. Ja vuosi sitten tästä laadittiin raportti. jossa käsitellään rajat ylittävää jätteiden kuljetusta ja noin viidennes näistä kuljetuksista oli laittomia. Eli kysyisin, mitä komissio on tehnyt viime vuosina tässä asiassa ja mitä komissio aikoo vielä tehdä. Eli onko komissiolla tästä asiasta ehdotus? Ja sitten tämä raportti viime vuodelta, kun sen käy läpi, niin vaikuttaa siltä, että valtaosassa jäsenvaltioita jätteiden tuotanto pysyy samalla tasolla tai sitten kasvaa. 27 seitsemässä jäsenvaltiossa vuonna 2008 jätteitä syntyy noin 10 prosenttia vähemmän. Ja lisäanalyysejä tarvitaan, jotta voimme nähdä, että miten tämä liittyy rahoituskriisiin tai talouskriisiin. Ja sitten täytyy katsoa, että nämä kysymykset, joita te itse esititte, tässä raportissa. Onko niihin pystytty vastaamaan viime vuosina? Ja millaista edistystä komissio on saanut aikaa jätteiden syntymisen ennaltaehkäisemisessä tai jätteiden kierrättämisessä? Ja millaisia toimia te pidätte tarpeellisina tulevaisuuden kannalta? Kiitos. Frida Prepols. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että me saamme komissiolta nämä luvut. Muistelisin, että jokunen vuosi sitten, kun me täällä käsittelimme tämän jätedirektiivin tarkistamista, teimme tämän saman asian. Ja näin, että sen jälkeen, kun meillä on tullut kymmenen uutta jäsenvaltiota, jotka saivat ehkäpä hieman enemmän aikaa, jotta he saavuttaisivat tietyt tavoitteet, niin seitsemän maata, niin kutsuttua vanhaa maata, ovat EUn keskiarvon yläpuolella Kreikka, Espanja, Portugal, Italia, Irlanti ovat maita, jotka eivät ole onnistuneet te sanoitte alkupuheenvuorossanne, että jo yli 400 000 työpaikkaa saataisiin luotua, jos kaikki nämä maat täyttäisivät ja täytäntöön panisivat tämän puitedirektiivin. No mitä nyt odotetaan? Näitä uusia työpaikkoja tarvitaan nimenomaan näissä maissa, eivätkä nämä maat tee mitään tämän direktiivin täytäntöönpanoksi. panoksi. Ja kun kuulen komission puhevan äh, siitä, että he aikovat äh, laatia uusia ohjenuoria, vaihtamaan parhaita äh, käytänteitä ja esimerkiksi maksut kaatopaikoille ja niin edelleen. Minä tulen Flanderista. Me olemme käyttäneet näitä jo vuodesta 70 ja me olemme hyvin toimivien maiden joukossa. Ja sen vuoksi minua hämmästyttää, miksi nämä näitä muita maita ei tavalla tai toisella pakoteta toimeenpanemaan tätä. Ja lopuksi haluaisin kysyä komissiolta, onko komissiolla myös alueellisia tilastoja esimerkiksi Belgiasta? Belgiassa Flanderi ja Vallonia, niillä on molemmilla omat toimivaltuusensa jätehuolto lainsäädännössä, joten minä mielelläni haluaisin alueelliset tilastot ja luvut. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Gerbrandi. Kiitoksia. Minulla on yksi kysymys liittyen yksityissektorin rooliin jätehuollossa. Resurssien hinnat nousevat, joten jätteitä pidetään nyt hyvin arvokkaana resurssina eikä jonakin, josta pitää päästä eroon. On paljon investointeja, pääriskioma keskittyy nyt kierrätysteollisuuteen, eli tässä on suuria bisnesmahdollisuuksia. Voin kuvitella, että tämä nyt vauhdittaa tätä prosessia täytäntöönpanon osalta. Ja haluaisin tietää, mitä komissio on tekemässä stimuloidakseen yksityissektoria ja onko Euroopan investointipankki mukana tässä myöskin. Useinhan tarvitaan hyvin laajoja investointeja, jotta voidaan luoda tuhansia työpaikkoja, jotka voitaisiin luoda. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissio saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I'll do... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin tekemään parhaani, jos kohta tuli kyllä aikamoinen lista kysymyksiä. Pyrin vastaamaan niihin samassa järjestyksessä kuin jossa ne esitettiin. Ja toivon, että en nyt tee virheitä. Kaikki meni aika nopeasti. Ensimmäinen kysymys tuli Rosvahilta. Se liittyi merijätteeseen ja siihen meren saastumiseen liittyykö tämä EUn jätelainsäädännön huonoon täytäntöönpanoon? Vastaus on ehdoton kyllä. Ongelma on se, että on sellaisia jätteitä, jotka syystä tai toisesta pääsevät ikään kuin pakoon tätä jätteiden käsittelyjärjestelmää ja päätyvät meriympäristöön, varmasti paremman täytäntöönpanon avulla – voisimme myötävaikuttaa tämänkin ongelman ratkaisemiseen. Esitettiin kysymys, joka liittyy mahdollisesti parempaan jätteiden käsittelyyn resurssitehokkuuden kautta – annoin jo esityksessäni ymmärtää, että jätelainsäädännön täytäntöönpano on selkeästi oleellinen osa resurssitehokkuutta. On arvioitu, että ne säästöt, joita koituisi täytäntöönpanosta, olisivat 72 miljardin euron mittaluokkaa vuosittain vuosittain. Tämähän on merkittävä määrä rahaa. Edustaja Florence viittasi niihin kysymyksiin, joita hän itse on esittänyt. Ensimmäinen koskee jätehierarkiaa sitä tapaa, jolla sitä on täytäntöön pantu tai tulkittu jäsenvaltioissa, kun direktiivi on siirretty osaksi omaa lainsäädäntöä. Olemme tietoisia siitä, että tiettyjä ongelmia esiintyy. Me olemme olleet yhteyksissä tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa. Ja aivan kuten jo esityksessäni totesin, me tulemme tekemään täysimittaisen vastaavuustarkastuksen siitä, että transponointi on suoritettu asianmukaisesti. Teemme sen vuoden lopussa ja tuolloin käynnistämme myös rikkomusmenettelyt. Lorenz esitti kysymyksen liittyy omavaraisuuteen. No tämä oikeastaan koskee julkisten ja yksityisten yritysten välistä kilpailua jätehuollon alalla. Jätepuitedirektiivissä ei ole säännöksiä, jotka liittyvät tähän asiaan. Mutta meidän kollegamme kilpailupääosastassa tutkailevat sitä, voitaisiinko niitä sääntöjä, joita joissain jäsenvaltioissa on kehitetty, ovatko ne todella EUn lainsäädännön mukaisia, nimenomaan kilpailulainsäädännön. Sitten esitettiin kysymys jäsenvirastosta. Niin minä puhuin tästä asiasta toden tottakin esityksessäni. Ja tällä hetkellä me emme lähde perustamaan uutta jätevirastoa. Ja meidän aikeenamme on tehdä yhteistyötä Euroopan ympäristöviraston kanssa. Saman kysymyksen esitti Haug Me emme a, suunnittele minkäänlaisia muutoksia asetukseen, jolla perustetaan ympäristövirasto. Uskomme, että sen tämänhetkisen mandaatin puitteissa tämä virasto voi tehdä paljonkin valvoakseen jäsenvaltioiden tilannetta ja tämä työ on omiaan auttamaan meitä, kun me toteutte, toteutamme omaa velvoitettamme perustamissopimuksen valvojana ja me valvomme sitä, että eurooppalaista lainsäädäntöä noudatetaan. Ja me emme millään muotoa aio delegoida tätä perustehtäväämme millekään muulle toimielimelle. Täällä esitettiin myös kysymys, joka liittyy siihen, mitä komissio tekee, voidakseen varmistaa sen, että käytettäisiin enemmän varoja jätehuollon ja jätteiden käsittelyn parantamiseen ja tukemiseen jäsenvaltiossa. Ja voin vakuuttaa teille, että me teemme erittäin läheistä yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja tarkoitus on huolehtia siitä, että käytettäisiin enemmän varoja nimenomaan jätelainsäädännön täytäntöönpanemiseen. Ja uskon, että me saamme kyllä edistystä aikaan tällä alalla. Chris Koljos esitti kysymyksen, joka liittyy Kreikan erityistilanteeseen. Ähm, no, Kreikkahan on näiden pahnan pohjimmaisten joukossa Euroopan unionissa jätealalla. On tärkeää mielestämme se, että Kreikassa turvauduttaisiin vähemmän, käytettäisiin vähemmän kaatopaikkoja – Emme usko, että kaatopaikkojen vaihtoehdot olisivat kalliimpia. Itse asiassa resurssitehokkuuden kannalta ei ole mitään järkeä haudata jätteitä ja niiden sisältämiä resursseja, mahdollisuuksia maahan. aite esitti kysymyksen. Miksi uudet jäsenvaltiot miksi uusilla jäsenvaltioilla on ongelmia jätelainsäädännön täytäntöönpanossa? No, uusille jäsenvaltioille tämä on tietenkin uusi haaste. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat parhaiden suoriutujien joukossa, niilläkin meni 20 vuotta päästä siihen, missä ne nyt ovat. Uusilla jäsenvaltioilla ei tietystikään ole aikaa 20 vuotta, niiden tulisi voida hyötyä vanhempien jäsenvaltioiden kokemuksista. Minäkin uskon, että Euroopan unionin rahallisen tuen avulla näidenkin maiden olisi mahdollista päästä eteenpäin sangen nopeastikin. Eurostat itse asiassa on laatinut päivitettyjä tilastoja jätehuollosta. Ja hyvä uutinen on se, että ihan yhdenkin vuoden aikana tietyt uudet jäsenvaltiot, sellaiset kuin Puola tai Slovakia, ovat merkittävästi edistyneet, ovat lisänneet kierrätystä – Niin sitten oli vielä yksi kysymys, mutta itse asiassa en nyt pysty lukemaan omaa kirjoitustani. Menen seuraavaan kysymykseen. Ja jos tämä välinjävä kysymys voidaan esittää uudestaan, niin olisin kyllä hyvin kiitollinen siitä. Eli seuraava kysymys oli Prepolsin kysymys. Miksi tilanne on huono myös tietyissä vanhemmissa jäsenvaltioissa? On monia vanhempiakin jäsenvaltioita näiden ö, toisen luokan maissa, siis tässä keskiluokan maissa. Mutta on hyvä muistaa, että jätepuitedirektiivi on aika uusi laki. Direktiivin siirtämisen takaraja raukesi joulukuussa 2010. Ja aiemmassa lainsäädännössä ei ollut kierrätystavoitteita. Ei ollut oikeudellisesti sitovaa jätehierarkiaa. Hän esitti myös toisen kysymyksen. Se liittyi tilastoihin tiettyjen jäsenvaltioiden kuten Belgian osalta Flander ja Vallonia raportoivat erikseen Eurostatille, mutta muut jäsenvaltiot, vaikka niillä olisikin tällainen alueellinen rakenne, ne kyllä ihan yhdessä raportissa kertovat tilanteestaan. Ja sitten viimeinen kysymys. Mitä teemme voidaksemme kirvoittaa yksityisen sektorin osallistumista? Meillä on sellainen vaikutelma, että yksityinen sektori ei tarvitse kauheasti mitään kimmokkeita. Jätehuoltohan on liiketoimintaa, bisnestä. Ähm, kierrätysala tarvitsee ehkäpä pikemminkin hyvän sääntelyympäristön, hyvän ympäristön, toimintaympäristön, ja sen vuoksi meidän mielestämme me voimme parhaiten tukea yksityistä sektoria varmistamalla sen, että jätepuitedirektiivi tulee asianmukaisesti täytäntöönpannuksi. Kiitos. Ja annan puheenvuoron vielä Ada Jonasille, niin tähän voi esittää kysymyksensä vielä uudestaan. Kiitos. No, tämä on minulle eh, eh, poliitikkona eh, aika moni juttu saada esittää tämä toisen kerran. Minä esitin kaksi kysymystä en yhtä. Ensimmäinen oli se, että mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä, jotta laittomat jätekuljetukset saadaan estettyä. Te sanoitte, että te olette tehneet analyysin ja että tämä analyysi on johtanut 22 jäsenvaltiossa siihen tulokseen, että rajat, ylittävä jäte, rajat ylittävät jätekuljetukset, eli siis joka viides kuljetus on lainvastainen. Toinen kysymys liittyi raportin, jonka julkistitte viime vuoden tammikuussa. Kysymys oli jätetuotannosta ja käsittelystä. Ja te sanoitte, että useimmassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetuotanto kasvaa ja keskimääräinen taso 2006-2008 väheni siksi, että neljä jäsenvaltiota kykenivät parempaan tulokseen. Kaikki muut jäsenvaltiot, niiden jätetuotanto kasvoi. Te sanoitte, että on analyysitarvetta esimerkiksi katsoa, onko tämä, tämä vähentyminen seurausta esimerkiksi talouskriisistä, raportointitavoista vai käsittelystä. Ja oletteko te itse esittäneet nämä kysymykset itsellenne? Ja pitääkö tässä ryhtyä uusiin toimenpiteisiin? Kiitoksia. Meillä on puoli seitsemän asti aikaa vielä, että ei siinä mielessä. Jutta Haug. Okay, um... Ähm, niin, anteeksi. Mutta sain juuri kuulla, että kun tässä otsikossa on tämä termi jäte, niin pyytäisin nyt, että täytyy miettiä, pitäisikö Prodin kysymykseen puuttua. Siis minä nyt otin tämän tehtäkseni esittää tämän kysymyksen. Eli tässä luettelossa on tämä kohta kolme. Ja tässä kysytään, onko komission jäsen Potocnik. Hän yritti vastata tähän aika lyhyesti, mutta se ei ole kovin tyydyttävä, koska 20. tammikuuta hän sanoi kyllä, komission täytyy vielä teettää pari tutkimusta. Siis kyse on nyt pakkausjätedirektiivin uudelleenlaatimisesta. Se on vanhempi direktiivi ja nyt me katsomme, että kun olemme kuulleet komissiota, meidän pitää myöskin ryhtyä toimiin näiden muovipakkausten osalta, ainakin muovikassien osalta. Mehän olemme edistyneet teknologiassa, mutta kuluttajien tietämyksen osalta meidän täytyy vielä jatkaa työtä. Eli kuinka pitkällä komissio on tämän direktiivin laatimisen osalta ja onko se nyt pikkuhiljaa jo tulossa? Dann habe ich. Kiitoksia. Sitten Nikos Krisulikos saa vielä puheenvuoron ja sitten Zeba. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ei. για να μην φύγουμε από την συζήτηση. Mielestäni on tärkeää, että puhumme hierarkiasta vielä. Kohta kaksi, kysymys kaksi Rova Evansilta. Siinä esitettiin kysymys, onko komissiolla luetteloa tästä ja tietääkö se mitä on toimeenpantu ja mitä ei. Ja sitten toinen asia, joka liittyy Saksaan. Vuonna 2010 elokuussa komissio vastasi, että tämä luonnos, jonka Saksa esitti, ei hierarkian kannalta välttämättä ole yhteensopiva, koska, koska tässä oli kysymys jätteiden poltosta ja se ei vastaa kierrätystä. Ja se, mitä artiklassa neljä sanotaan direktiivistä tästä jätehierarkiasta, mutta emme me tiedä, onko komissio tehnyt asialle jotain muuttaakseen tätä. Kiitos, Tensedam. Niin tämä ensimmäinen kysymys jo sai vastauksen. Ja sitten toinen kysymys. No moniin kysymyksiin ei tullut vielä vastausta. Ja sitten tänään luin, että komission jäsen Tajani haluaa nyt 600 tai 1000 metriä maan alla olevat resurssit ottaa käyttöön. Jätteethän eivät ole maan pinnan alla, ja kuten tänään keskusteltiin Gerbrandin ehdotuksesta – Euroopassahan jäte on suuri resurssi ja nyt ehkä 400 000 uutta työpaikkaa voitaisiin luoda. Jos tämä ei ole nyt mahdollisuus Euroopassa, niin miksei tätä käytetä hyväksi? Ja pyytäisin puheenjohtajaa pitämään kiinni tästä normaalista menettelystä ja meidän pitäisi kutsua komission sen Potocnit tänne ja saada konkreettisia ehdotuksia. Esimerkiksi Etelä-Italiassa tämä jäteongelma on ollut aika vakava ja siellä oli kysymys ihan jo ihmishengistä. Ja tähän liittyy myöskin hyvin paljon laitonta kauppaa. Ja komissio on nyt vuosikausia hidastellut tässä eikä ole tehnyt mitään. Eli meidän täytyy nyt panna hihat heilumaan. Ja komission jäsen pitäisi tulla tänne ja konkreettisesti todeta, mitä ollaan tekemässä, onko rikkomusmenettely käynnistämässä. Ja alueellisissa rahastoissa on miljardeja käyttämättä – miksei tällä saralla tapahdu mitään. Eli meidän täytyy nyt ruveta toimimaan, koska pelkkä puhuminen tästä asiasta ei riitä. Siiva. Kiitoksia. Kukaan muu kollega ei ole pyytänyt puheenvuoroa, eli komissio saa puheenvuoron. Eli vastatkaa näihin kysymyksiin ja Ja sitten asiasta vastaava komissio voitaisiin kutsua paikalle, kuten Seber pyysi. Eli komissio, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much and my apologies again to Mr. Kiitoksia kovasti ja pyydän jälleen kerran anteeksi, etten ymmärtänyt kysymystä. Mitä tulee jätteiden kuljetukseen, meidän kantamme on tiedossa – me olemme todella huolissamme tarkastusten tehokkuudesta, erityisesti jätekuljetusten tarkastusten tehokkuudesta Euroopan unionissa. Ja me olemme tehneet tutkimuksen, joka saattaa johtaa vielä lainsäädäntöehdotukseen. Mutta valitettavasti tässä vaiheessa minä en voi sanoa tämän enempää. Sitten jäte, jätteen tu, tuottamisen kehittäminen. Eurostat kehittää tällä hetkellä tilastoja tai laatii tilastoja, jotka ottavat huomioon tilanteen vuonna 2010. Nyt näyttäisi siltä, että sen jätteen määrä, jota tuotetaan EU:ssa, on lisääntynyt merkittävästi vuosien 2009 ja 2010 välillä. Meillä ei ole näyttöä, riittävästi näyttöä, jotta voisimme yksilöidä tämän merkittävän lisäyksen syy mutta ilmeistä on, että talouskriisi on tässä esittänyt roolia. Tärkeää on se, että jätepuitedirektiivin mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön jätteiden käsittely suunnitelmia vuoteen 2013 mennessä. Ja saman Samalla tavalla kuin jätteiden käsittelysuunnitelmat tulevat olemaan tärkein keino täytäntöönpanna direktiiviä, myös jätteiden ennaltaehkäisyohjelmien tulisi olla tärkeä väline saavuttaa tällainen tavoite vähentää jätteiden määrää, jota jäsenvaltioissa tuotetaan. Jo tällä hetkellä me valmistelemme suuntaviivoja, jätteiden ehkäisemisohjelmiksi, ja siksi on äärimmäisen tärkeää toimia näin, koska kaiken kaikkiaan jätteiden ennaltaehkäisy on kaikkein paras vaihtoehto jätehierarkiassa. Niin, en unohtanut kysymystä, joka, jonka esitti Proodi. Pelkäänpä pahoin, että en voi antaa teille lopullista vastausta tällä hetkellä. Mehän edelleenkin teemme työtä tämän muovipussikysymyksen parissa. Tämä on Potocnikin heiniä ja se on hänen painopisteensä. Mutta tässä vaiheessa on hankala täsmällisesti kertoa, että missä vaiheessa saadaan lainsäädäntöehdotus. Mitä tulee biohajoavuuteen, se ehkä otetaan huomioon myös tässä äh, lainsäädäntöehdotuksessa. Biohajoavuus on tietenkin paljon laajempi asia. Se on tärkeää lähes kaikkien muovimateriaalien kohdalla. Ja saattaa käydä niin, että me aloitamme tämän biohajoamiskysymyksen käsittelyn samanaikaisesti, kun laadimme vihreän kirjan muovijätteestä. esitettiin kysymys, joka liittyy jätehierarkiaan. Saksa muista, niin Saksassahan tämän esitti saksalainen meppi ja tämä liittyy Evansin kysymykseen. Niin, me olemme yksilöineet tämän ongelman, joka liittyy lainsäädännön tulkintaan Saksassa – Meillä on ollut keskusteluyhteys Saksan viranomaisiin. Ja sikäli kun olen ymmärtänyt, niin täytäntöönpanolainsäädäntöä tai säädöksiä ei ole vielä Saksassa hyväksytty. En tiedä, josko se lakiteksti, jonka parlamentti jossain vaiheessa hyväksyy, en tiedä, aiheuttaako se muutoksia tähän nimenomaiseen täytäntöönpanoasiaan. Mutta jos ongelmia edelleenkin ilmenee siinä, kuinka jätehierarkia otetaan huomioon Saksan lainsäädännössä, niin me saatamme käynnistää rikkomusmenettelyn. Ja sitten mitä tulee viimeiseen kysymykseen, Zeberin kysymykseen, olikohan se kysymys vai olikohan se pikemminkin toteamus? No, joka tapauksessa me tällä hetkellä kiinnitämme vakavaa huomiota kaikkiin seikkoihin, jotka liittyvät EU-jätelainsäädännön täytäntöönpanoon. Ja me käytämme paljon aikaa ja myös muita voimavaroja sellaisten ähm, tapausten käsittelyyn, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Erityisesti kampanjan jätekriisi, äh, sehän on erityisesti mainittu muun muassa Zeberin erittäin hyvässä kysymyksessä esimerkiksi. Kiitos. Vielen Dank. Äh, zum letzten Punkt, das wäre... Kiitos. Tästä viimeisestä asiasta me varmasti puhumme vielä asiasta vastuullisen komission jäsenen kanssa. Kiitän teitä tästä komission edustajana. Ja siirrymme kohtaan 21, jossa puhumme Euroopan ympäristölainsäädännön täytäntöön panosta. Meillähän on neljä viisi kertaa vuodessa perinteisesti ympäristövaliokunnassa mahdollisuus esittää kysymyksiä komissiolle. Ja täällä nyt on useita kysymyksiä. Karhans Florence. Haluatko aloittaa? Dann gehen wir zwei. Kakkonen Jill Evans on jo vastattu. Victoria Prodi on vastattu. Sitten neljä. Ympäristölainsäädännön toimeenpano Esta de Lange. Hän ei ole paikalla. Onko, häntä, onko hän edustettuna? Eli jätekysymykseen vastattiin. Sitten Rich-kysymys. Haluaisin siihen kyllä vielä vastauksen. De Lange ist nicht da, Satu Hassi. De Lange ei ole paikalla, Satu Hassi. Ja te edustatte häntä, niinkö? Εξαιτία τη οικονομική κρίση φαίνεται ότι σε ορισμένε τουλάχιστον χώρε. Vaikuttaa siltä, että talouskriisin vuoksi joissain maissa, joissa on ollut taipumusta siihen, että ympäristöä suojellaan vähemmän kuin viime viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja tämä on todettu myöskin Kreikassa. Ja haluaisimme tietää, mitä tälle asialle tehdään. Vaikuttaa siltä, että ympäristösuojelusääntöä yritetään kiertää ja sitten turvaudutaan muihin lakeihin. Ja tällä tavalla pyritään välttämään sitä, että ympäristölakeja voitaisiin kunnolla soveltaa. Ja esimerkiksi on olemassa laittomia rakennuksia ja haluaisin kuulla, mitä komissio tekee sille, että ympäristölainsäädäntöä kierretään. Euroopan parlamentti tätä käsitellyt ja nythän on niin, että ympäristön suojelu on erittäin keskeinen kysymys myöskin muiden poliittisten toimien täytäntöönpanolle. Eli meidän ei pidä toimia niin kuin 50- tai 60-luvulla, koska se saattaa myöhemmin sitten johtaa suuriin kustannuksiin. Eli... Ja kuusi Jutta Haug. Niin, no, it, mehän itse asiassa esitimme kaikki yhdessä tämän kysymyksen meidän päätöslauselmassamme vuoden 2012 talousarvioon. Kysymys on siitä, että me haluamme tietää, onko komissio todellakin eh, tai komission henkilökunta, eh, kykeneekö se toimimaan ja hoitamaan kaiken sen menettelytavan, mitä tarvitaan ja valvomaan jäsenvaltioita. Ja toinen vo, vois, on, voisimmeko saada tällaisen tietopankin, johon me myös itse itsenäisesti voisimme mennä ja katsoa, mitä on toimeenpantu ja kuinka ja onko vielä puutteita. Koska kyllähän me kaikki tiedämme, että julkinen paine on välillä avuksi, kun toimeenpannaan ympäristölainsäädäntöä varsinkin sellaisissa jäsenvaltioissa, jossa jätetään toimeenpanematta näitä sääntöjä. En tiedä, onko tämä vastattu, mutta no. Todennäköisesti se, joka, jonka piti vastata, ei nyt edes kuunnellut, tai sitten hän ehkä ymmärtää Saksaa. Eh, no, katsotaan nyt, mitä komissio tähän sanoo. Sitten Karl Schlüter ja Satu Hassi Reachista, ja kollega ottaa sen itsellensä siellä, olkaa hyvä. Η εφαρμογή της ε, οδηγίας REACH είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά από τα... REACH-asetuksen täytäntöönpano on tärkeää, mutta nyt vaikuttaa tietojen nojalla niin, että ensimmäisessä täytäntöönpanovaiheessa on hyvin suuria määriä. On, meillä on noin 20 000 asiaa käsiteltävänä ja 2900 lukua. Ja on huomattu, että 50 prosenttia näistä hakemuksista oli puutteellisia vuonna 2010. Ja niiden laatu oli 46 prosenttisesti puutteellinen. Ja nyt on huomattu, että on suuria ongelmia. Ja haluaisin nyt kysyä, eikö tämän osalta pitäisi tehdä jotain, erityisesti tässä ensimmäisessä arviointivaiheessa. Entä sitten nämä rajoitukset? Komissiolta ei ole tullut mitään lakiehdotuksia. Eli mitä tulee tähän ehdokaslistaan, tällä hetkellä täällä on vasta 74 ainetta. Ja voisiko komissio vähän vauhdittaa tätä prosessia Reachin osalta? Meillä on todellakin sellainen vaikutelma, että tämä ensimmäinen vaihe ei ole kovin tehokas. Kollega Flores esitti myös kysymyksen mutta hän ei ole paikalla. Ja Michel Rivasi Breachistä. Okay, dann keine weitere Frage mehr ei muita kysymyksiä. Nyt annan sitten komissiolle mahdollisuuden vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm jean Breakland. I'm the head of... Kiitoksia. Olen oikeudellisen yksikön johtaja ympäristöpääosastolla vastaan viiteen, kuuteen ja ehkäpä neloseen. Ja kollegani, joka vastaa REACH-kysymyksistä, vastaa REACH-kysymyksiin. Kreskolioksen ja toisen kysymys liittyivät talouskriisin vaikutukseen ympäristölainsäädännön kannalta. No, tietenkin rahoituksen puute on ongelma täytäntöönpanossa. Ja toiseksi kotimaisten lakien muutokset ovat tietenkin nekin osaltaan vaikuttaneet. Mitä tulee lainsäädäntöön, meillä ei ole mitään erityistä valvontajärjestelmää. Voidaksemme tarkastaa sen, onko rahaa poistettu ympäristön suojelusta ja onko sillä ollut vaikutusta täytäntöönpanon valvomiseen. Meillä on tiettyä näyttöä, jos rahoitusta, tarkastusta, rahoitetaan vähemmän, niin se saattaa vaikuttaa vaikkapa Natura 2000 paik- alueiden suojeluun. Jos saamme vihje tästä, voimme tarkistaa asian. Seikka, josta on jo aiemmin keskusteltu, on se, että saatavilla on myös paljon EU-rahoitusta – Hiljakkoin vuonna 2011 komissio hyväksyi julkilausuman, joka koskee aluepolitiikkaa ja siihen, miten se vaikuttaa kestävään kesvuun, kasvuun EU-ssa. Tarkoitus on se, että käytettäisiin EU-rahaa luonnon monimuotoisuuden kehittämiseksi ja niin edespäin, joten rahaa on kyllä saatavilla. Meillä on näyttöä siitä, että rahaa on käytetty asianmukaisesti sen raportin perusteella, jonka DG Regio on laatinut. Usein ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät käytä rahaa, ja Kreikka on tästä esimerkki. Meillä on juttu ö, Kreikan kaatopaikkoihin liittyen. Siis kyse on ö, oikeusjutusta. Kyse on siitä, että ö, Kreikan absorptioaste, varainkäyttöaste on vain 8 prosenttia, eli rahaa ei käytetä. Ja komissio pyrkii nyt kaatopaikkojen osalta ja jätteiden käsittelyongelmien osalta käyttää luomaansa työryhmää, jotta se voisi auttaa EUn viranomaisia käyttämään paremmin EUn rahaa. Rahaa siis on, mutta usein hallintoongelmien vuoksi sitä ei käytetä. On myös Muita esimerkkejä otetaanpa vaikkapa tämä mahdollinen Sofian kaatopaikkakriisi. Siellä samalla tavalla jätekasoja kasaantuu kuin kampanjassakin sekä EU, regio, pääosasto ja investointipankki aikovat tarjota rahaa miljoonan verran, jotta voitaisiin rakentaa tällainen jätteiden käsittelylaitos. Eli me emme varsinaista vaikutusta ole nähneet, mutta me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voisimme auttaa jäsenvaltioita jätteiden, jätteiden käsittelyssä, jos käy niin, että kuten Kreikassa, että ei ole hallinnollista kapasiteettia, me käy, juuri muodostamamme työryhmän avulla autamme kreikkalaisia. Mitä tulee sitten näihin oikeudellisiin muutoksiin? lakimuutoksiin. Me tällä hetkellä valvomme tilannetta Kreikassa. Me valvomme muun muassa muidenkin maiden habitat-suojelu, muutoksia, eli tietäkää ja ymmärtäkää, että me kyllä valvomme sen, mitä tapahtuu. Ja muun muassa UK ministeriössä on juuri ilmoitettu, että muutosta on tulossa. Kestävän kehityksen näkökulmasta nämä muutokset ovat ihan hyviäkin ja valvontajärjestelmä eh, on ympäristöministeriön käsissä. Sekin on lohdullinen ajatus. Joten se, että ympäristölainsäädännön noudattaminen olisi heikentynyt kriisin vuoksi, se, siitä, sen sanomisesta, siitä sanomme aika varovasti mitään. Toisaalta talouden elvyttäminen ja ympäristön suojelu ovat toisiaan täydentäviä asioita. Mitä kestävämpää on kehitys, sen parempi on talous. Eli tällaista viestiä komissiokin pyrkii esittämään. Se kysymyksestä viisi, sitten kysymykseen kuusi. Se on Haugin kysymys. Itse olen yksilön, yksikön johtaja ja toki olen aina iloissani, kun saan enemmän resursseja parlamentilta. No, vitsit sikseen. On tietenkin hyvä, että olemme aktiivisempia myös rikkomusmenettelyiden saralla. Ympäristö, pääosastomme on nyt käsitellyt 1300, 1039 hanketta hyvin 60, 260 jutussa olemme Ähm, tulleet siihen tulokseen, että Siis artiklassa 260, sitä olemme käyttäneet hyväksemme, äh, kun olemme yksilöineet näitä rikkomustapauksia. Muun muassa Belgiassa on yksi äh, veteen liittyvä ongelma, Irlannissa taas on äm, muunlaisia ympäristöongelmia. Olemme käyttäneet myös Lissabonin sopimuksen tarjoamia uusia mahdollisuuksia sellaisten jäsenvaltioiden kiinniottamiseksi, jotka eivät transponoi lainsäädäntöä. Muun muassa Puolassa on tällaista ongelmaa ollut. Ja puite, kuten sanoin, puitedirektiiviä ei ole täytäntöönpantu asianmukaisella tavalla. Ja tällä hetkellä meillä on seitsemän tapausta, joiden osalta voimme aloittaa rikkomusmenettelyn Eli selkeästi paljon kyllä toimimme myös rikkomusmenettelyiden osalta. No, tämän sanottuani. Meitä on noin 50 ihmistä ympäristö DGssä ja rikkomusmenettelyssä on mukana kaikki, jotka ovat teknisessä yksikössä. Eli jos meidän täytyy analysoida kampanjan jäteongelmaa, niin emme me ainoastaan lakimiehiä Ähm, käytä hyväksemme Ruotsin ongelmia, analysoivat teknisen yksikön henkilöt. No, meillä on puoli miljardia asukasta täällä äh, Euroopan unionissa ja mitä tahansa me teemmekin rikkomusmenettelyiden puitteissa, niin aika pieni pisara valtameressä se on. Miten saamme lakia täytäntöön pantua paremmalla tavalla? Tehän tiedätte, että minun komissaarilleni täytäntöönpano on prioriteetti. Hän on sanonut sen usean otteeseen. Toivottavasti ensi viikkoon mennessä keskiviikkona Keskiviikkoon mennessä komissio hyväksyy tiedonannon, joka käsittelee ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa. Se on varmasti tärkeää tälle valiokunnalle. Täytäntöönpano tulee siis olemaan avainasemassa ja me syötämme koko ajan uusia ajatuksia tästä, tässä täytäntöönpanokysymyksessä. Ja tässä palaankin Haukin kysymykseen. Meillä on kaksi reittiä. Toinen liittyy tietoon ja sen levittämiseen ja toinen liittyy siihen, että valvomme täytäntöönpanoa. Olen Haukin kanssa samaa mieltä siitä, että informaation aktiivinen levittäminen, tiedon levittäminen on hyvä keino vastuullistaa kansalaisia. Siksi tiedonannossa, jos se hyväksytään komission kollegion suunnitelmien mukaisesti, niin aika pitkälti pyydämme jäsenvaltioita pistämään enemmän tietoa webiin, verkkoon. Vesidirektiivin osalta olemme näin tehneet myös Natura 2000-hankkeen osalta olemme niin tehneet niin, että kansalaiset tietävät, mitä tapahtuu. Toinen ajatus on se, että kaikki kaattopaikat, joilla, joilla on toimilupa unionissa, niistä annetaan tietoa verkossa. Näin me haluamme toimia. Ja mitä tulee vesidirektiiviin, me olemme veden laadusta antaneet tietoa. Jos laatu on huonoa, niin siitä kansalaiset tekevät sitten valituksen pormestarille, kaupungin johdolle. Eli haluamme enemmän tietoa webbiin niin, että kansalaiset voivat tarkistaa ja itse lobbailla oman hallituksensa suhteen. Ja saattaa olla, että me tulemme käyttämään myös satelliittia niin, että voimme valvoa ympäristölainsäädännön valvontaa. Ja mitä tulee kaatopaikkoihin, jos meillä on hyviä karttoja kaatopaikoista, niin voimme myös yksilöidä laittomia sellaisia. Pyrimme myös vahvistamaan tarkastuksia, sekin on ajankohtaista jätteiden huollon kannalta. Me myös pyrimme saamaan aikaan kansallisia valitus järjestelmiä tai mekanismeja. Haluamme edistää parempaa oikeuden käyttöä ympäristöasioissa ja pyrimme tekemään kumppanuussopimuksia jäsenvaltioiden kanssa. Tämä liittyy myös kohtaan viisi, kysymykseen viisi. Pyrimme saamaan jäsenvaltiot rahoittamaan sellaisia asioita, jotka ovat hyväksi ympäristölle. Eli tällaista tietoa. Ja sitten ongelma, joka liittyy liittyy itse komission avoimuuteen. Pelkäänpä, että tältä osin komission linja on selvä. Tieto kantaa käytetään rikkomustapausten käsittelyyn ja jäsenvaltioiden haastamiseen oikeuteen ajattelu, että jos te haluatte pääsyn tietokantoihin, niin se ei välttämättä ole mahdollista. Jos kysymys kuuluu, liittyy siihen, että miten tätä tietoa voidaan käyttää kentällä, niin noudatamme komission linjauksia tältä osin. Toivottavasti tämä vastasi e, kysymykseen 5 ja 6. En tiedä, haluatteko, että vastaan heti Reachiin. Bitte zum Thema Reach. Niin, sitten Reachista ensinnäkin kiitokset näistä kattavista vastauksista. Ja sitten Reach. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja Björn Hansen ympäristön pääosastosta. Ja vastaan näihin kolmeen REACH-kysymykseen. Ja olen kiitollinen näistä kysymyksistä. Tämä pohjautuu vuoropuheluun, jota on käyty Richin täytäntöön osan pohjalta ja olen tästä kiitollinen. Nämä kolme kysymystä, ensinnäkin arviot, sitten rajoitukset ja luvat. No, nämä kaikki kolme ovat alueita, joilla edistyminen ei ole ollut niin nopeaa tai hyvää kuin olisimme halunneet. Eli pähkinänkuoressa voisi sanoa, että Edistystä voi tapahtua tai enemmän ponnisteluita voidaan tehdä, mutta jotain edistystä on kuitenkin tapahtunut. Mutta käyn nyt nämä kolme aluetta läpi ja vastaan niihin erikseen. Ensinnäkin arviointi. Ennen kuin vastaan tähän itse kysymykseen, niin minun täytyy ottaa esille se, että Helsingissä oleva kemikaalivirasto soveltaa kriteereitä, joiden pohjalta valitaan aineita, jotka sitten testataan. Eli katsotaan aineiden tietoja ja katsotaan, noudattavatko ne REACHin tietovaatimuksia. Ja kun näitä kriteereitä kehitetään, silloin katsotaan sellaisia aineita, jotka todennäköisemmin eivät ole sääntöjen mukaisia. Eli kun katsotaan pelkästään näitä lukuja nettisivuilla tai vuosikertomuksessa, niin vaikuttaa, että siellä on paljon enemmän sääntöjen vastaisia aineita kuin yleisesti. Mutta tämä puutetaso tai tämä, että ei noudata REACHin vaatimuksia tämä taso on korkealla ja tietysti myöskin komission huolissaan tästä. Mutta tämä ei ollut ihan odottamatonta kuitenkaan, koska tämä rekisteröintiprosessi sinänsä on uusi ja myöskin nämä vaatimukset teollisuudelle ovat hyvin monimutkaisia. Komissio on virastolta jo vuosikausia pyytänyt, että tehtäisiin yleisiä arviointeja, mutta myöskin tarkastetaan noudatetaanko sääntöjä. Eli ehdottomasti me pidämme tätä tärkeänä painopistealueena viraston osalta. Tällä hetkellä me tarkastelemme tätä, että on paljon aineita, jotka eivät vastaa sääntöjä, ja yritämme katsoa, voisiko komissio tehdä jotain lisää. Ja ilmoitamme sitten näistä tuloksista ja teemme suosituksia sen suhteen, mitä komission tulisi tehdä, mutta mutta myöskin mitä muiden toimijoiden tulisi tehdä osana Richin tarkastelua. Tämähän ollaan saamassa päätökseen tämän vuoden kesäkuun mennessä, niin kuin asetukseen on kirjattu. Eli todellakin mekin olemme nähneet nämä lukemat huolestuneina ja yritämme sitten miettiä, millä tavalla tästä edetään. Sitten rajoitukset. No ennen kuin menen näihin yksityiskohtiin siitä edistyksestä, jota on saatu aikaan, toteaisin vielä, että komissio on selkeästi sitoutunut REACHin tavoitteisiin, jotta voidaan taata ihmisen ja ympäristön terveys ja myöskin sisämarkkinoiden toiminta, ja jotta voidaan vahvistaa ja edistää kilpailukykyä ja innovaatiota. Tällä hetkellä komissio ei ole pyytänyt, että kemikaalivirasto toimittaisi luettelon 50 tietoja, jotka liittyvät uusiin rajoituksiin, eli aineisiin, jotka olivat jo tutkimuksen kohteena aikaisemmin. Mutta tämä ei johda mihinkään päätelmiin sen suhteen, mitkä aineet saattavat olla vaarallisia ympäristölle tai ihmisterveydelle mutta jotain edistystä on kuitenkin tapahtunut viime vuosina. Ensinnäkin Reachin vaatimusten mukaan olemme käsitelleet tiettyjä väliaikaisia rajoitusmenettelyjä jotka liittyivät nimenomaan tähän rajoitusdirektiiviin erityisesti. Ja sitten olemme tehneet REACHin alan liittyvien aineiden rajoituksia. Esimerkiksi vuonna 2011 pari aineita lisättiin tähän listan, esimerkiksi cadmium lisättiin tähän rajoituslistalle – Marraskuussa 2009 komissio pyysi kemikaalivirastoa laatimaan luettelon riskeistä, jotka liittyvät elohopean markkinointiin ja mittauslaitteisiin, ja tämä ollaan saamassa päätökseen, ja sitten voimme jatkaa siitä, kun riskit on havaittu. Tämän vuoden alussa rajoitettiin satoja aineita, jotka ovat syöpäaiheuttavia tai vaarallisia lisääntymisterveydelle. Ja näitä on rajoitettu näiden aineiden käyttöä. Ja myöskin olemme työstäneet ja muokanneet Richin liitettä 17, eli siinä on rajoituksia, talaatit, ja toinen, joka juuri käynnistettiin, diaklorabensiini. Ja tämä pohjautuu työlle, jota tehtiin edellisellä lainsäädäntökaudella. Eli tämä rajoitusprosessi ei pohjaudu, tai siis sanoisin, että komissio on keskittynyt siihen, että saadaan päätökseen paljon työtä, joka oli kesken, tai jota piti vähän vielä hienosäätää tai tarkistaa – suhteessa vanhaan lainsäädäntöön, ja kuten näette, niin edistystä on tapahtunut. Mutta rajoitusten osalta täytyy myöskin muistaa, että ainoastaan komissio ei tee aloitteita näiden rajoitusten osalta, vaan myöskin jäsenvaltiot komission rinnalla jakavat tämän velvollisuuden käynnistää rajoitusmenettelyitä silloin, kun ne huomaavat, tai saavat tietoonsa suurista vaaroista. Jäsenvaltiot tietysti ovat mukana täytäntöönpanossa ja valvonnassa ja REACHin monissa muissakin ulottuvuuksissa. Ja tämä mukanaolo on vähän hillinnyt jäsenvaltioiden innokkuutta ehdottaa uusia rajoituksia REACHiin. Sitten nämä luvat ja tämä ehdokas luettelo. No muistuttaisin sopimuksesta, jonka varapuheenjohtaja Tajani ja komission jäsen Potocnik tekivät. He ehdottivat tavoitteita, jotta voidaan vauhdittaa vaarallisten aineiden havainnointia. Tämän sopimuksen mukaisesti, joka tehtiin maaliskuussa 2010 todettiin, että 136 ainetta pitäisi liittää tähän luetteloon vuoden 2012 loppuun mennessä. Ja myöskin sovittiin siitä, että kaikki tällä hetkellä tunnetut aineet, jotka täyttävät nämä kriteerit, saadaan tälle listalle vuoteen 2020 mennessä. Eli meillä on selkeä tavoite sen suhteen, mitä komission jäsen ja komission varapuheenjohtaja haluavat saavuttaa. Euroopan kemikaaliviraston rooli silloin, kun määritellään vaarallisia aineita. Komissio toimitti kirjeen pysyville edustajille ja korosti, että he luotivat siihen, että myöskin jäsenvaltio laatii valtaosan näistä asiakirjoista ja lääke- kemikaalivirasto sitten hoitaa loput. Eli tässä on mukana sekä lääkevirasto että jäsenvaltiot, ei pelkästään komissio. Sen jälkeen edistystä on tapahtunut. Esimerkiksi komissio ja kemikaalivirasto ja jäsenvaltiot ovat alkaneet työstää puitteistoa, jotta voidaan valita oikeat aineet, jotka saattavat olla vaarallisia, ja ne otetaan mukaan tähän ehdokaslistalle – ja sitten täytyy myöskin luoda koordinointia eri tahojen välille REACHin, riskinhallinnon ja lupamenettelyiden osalta. Ja työtä on tehty aineiden osalta, jotka ovat karsinogeenisia, mutageenisia ja vaarallisia lisääntymisterveydelle, jotka ovat biokumulatiivisia, myrkyllisiä. Ja tässä aina ihailen tulkkeja, jotka pystyvät tulkkaamaan nämä sanat kielelle, jota jossa ne eivät välttämättä merkitse samaa kuin englanniksi. Eli pyydän jo anteeksi tätä, mutta kuitenkin ihailen tulkkeja. Olemme myöskin yrittäneet kehittää tai vähän laajentaa 57F-aineen listaa, eli ne ovat myöskin huolen, huolestuttavia aineita. Nyt voidaan luoda myöskin synergia jäsenvaltioiden välille, kun kumppanuutta ja kouluttamista ajatellen. Eli yhteistyötä on alkanut syntyä tiettyjen aineiden tai aineryhmien ympärille. Ja näin ollen nyt on hyvin paljon enemmän aineita ehdokaslistalla. Tämä ei tarkoita, että olisi päästy 136 vielä. Tässä vaiheessa käsittääksemme meidän pitäisi rohkaista jäsenvaltiota vauhdittamaan työtä, mutta katsomme myöskin, että on tärkeää, että komissio ja kemikaalivirasto osoittavat sitoumuksensa tavoitteiden suhteen ja komissio puolestaan on jo pyytänyt, että kemikaalivirasto valmistelisi kymmenen aineen osalta menettelyyn, jotta voidaan katsoa, mitkä niistä ovat vaarallisia. Ja myöskin viraston pitää arvioida uudelleen resursseja, joita sillä on käytössä, jotta voidaan katsoa, voisiko se tehdä enemmän kuin mitä alun perin oli suunnitteilla. Ja olemme pyytäneet, että lääke- äh, kemikaalivirasto valmistelisi vielä 15 lisää tälle vuodelle. Sitten, miten päästään 2020 tavoitteisiin. Ja toivomme, että tämän avulla voimme lisätä näiden aineiden lukumäärää ehdokaslistalla. Tämä nyt oli pitkä vastaus näihin kolmeen suulliseen kysymykseen. Ja jos haluatte, niin voin palata vielä muihin kysymyksiin, joita ei esitetty, mutta oli kuitenkin hieno saada näitä kysymyksiä etukäteen ja voimme siis tehdä näin, jos haluatte. Vielen Dank äh, für die Kiitokset äh, hyvin perusteellisista vastauksista näihin kysymyksiin. Ja minulla on täällä puheenvuoropyyntö Chris Davisilta, enkä nyt tiedä mitä Karl Schlüter tuolla huitoi. Karl, halusitko puheenvuoron? Ei, kun minä olen tuolla akta-kuulemisessa, niin olisin todellakin iloinen, jos saisin kirjallisena nämä vastaukset. No, vast, sinun vastauksesi kysymyksesi on on jo vastattu, joten ehkä saat nyt bilateraalisesti sieltä sitten tietää. No ajattelin alo- aloittaa ihan samalla asialla. Nämä lainsäädännön toimeenpanoistunnot ovat mielestäni hyvin arvokkaita, mutta aikataulut ovat aina sellaiset, että ne ovat ihan loppu, viikon loppupuolella ja se näkyy sitten jo siinä läsnäolossakin. Me olemme aikaisemmin pyytäneet, mikäli mahdollista, komissiolle että he toimittaisivat vastauksensa meille. Joten siis olisiko mahdollista? Uskon, että monet jäsenet äh, arvostaisivat sitä, että he saisivat nämä vastaukset paperilla. Reachista se, mistä erikseen halusin kysyä, liittyy tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyi näihin äh, ähm, ei-täydellisiin rekisteröinteihin. Puutteellista rekisteröintiä. En tiedä, mistä tässä nyt on kysymys. Onko tässä todellakin, äh, kun ei ole annettu tarpeellista informaatiota, niin onko siinä riski ihmisten terveydelle? Kiitos Chris. Ihan hyvä ehdotus tämä kirjallinen kysymyksiin vastaaminen. Koordinaattorinen kokouksessa voisimme puhua tästä, että jos me formalisoisimme tämän niin, että tällaiset asiat, koska mehän täällä ihan liukuhihnalta teemme lainsäädäntöpäätöksiä, mutta aina emme tiedä, miten se sitten käytännössä toimii. Paperilla hienoa, mutta käytännössä jotain muuta. Joten olisi ihan hienoa, että tästä valvotaan ja me saisimme sen sitten kirjallisesti. Kollega Vihreästä, olkaa hyvä. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και την προφορική ερώτηση ε, Μισελ Ριβάση για την... Kiitos. Ihan lyhykäisesti muistuttaisin tästä Rivasin kysymyksestä liittyen jäte, jätteiden polttoon. Myös kemikaalivirasto on antanut tästä ohjeita. Se kuuluu myös REACHin alaisuuteen. Mutta periaatteessa tässä ei kuitenkaan puhuta siitä. Eli Eli onko täällä paljon näitä jätteitä, joita poltetaan ja haluaisimme tietää, mitä komissio on sanonut, koska enemmän kuin tuhat tonnia tuhkaa haluaisimme tähän mielellämme vastauksen. Kiitos. En näe muita. Niin, herra Florentsin kysymys. Pyytäisin, että vastaisitte tähän kysymykseen numero kahdeksan. En näe täällä muita kollegoita, joten eh, herra Hansen, jos vastaisitte vielä näihin kysymyksiin, myös näihin kirjallisen herra Florensilta. Olkaa hyvä. Dankeschön. I'll start with the dotting of the Kiitoksia. Pistän nyt ensin pisteet iin päälle ja sitten siirryn tuhkakysymykseen ja kysymykseen kahdeksan, mitä tulee teidän viivoihin ja iin pisteisiin, niin yritän keskittyä en niinkään laatuun, vaan lähinnä noudattamiseen, sääntöjen noudattamiseen. Minun vastaukseni liittyy erityisesti sääntöjen noudattamiseen. Aika paljon noudattamattomuutta on, ja se tarkoittaa, että ei noudateta tiedotusvelvoitteita. Tarkoittaa sitä, että puuttuu tietoa ja tiedon puute näissä rekisteröintiasiakirjoissa ja tiedon puute tuotantoketjussa saattaa vaikuttaa riskien hallinnointiin. Mutta tietysti REACH hän rakennettiin sen käsitteen ympärille, että oli minimiinformointivaatimukset ja ne haluamme täyttää. Joten tässä ei todellakaan ollut kyse siitä, että pistetään pilkut, iin pisteet, vaan sehän on laadullinen kysymys. Eli tässä ei ollut kyse asiakirjojen laadusta, vaan niiden noudattamisesta. Siihen pyrimme kiinnittämään huomiota. Ja pyrimme tekemään <clears throat> yhteistyötä komission kanssa. Reachin, Reachia uudistaa vältettäessä. Sitten jos me menen tähän lentotuhkaan, tuhkaan, pyydän anteeksi, me emme kyenneet tutkimaan tätä juttua kauhean yksityiskohtaisesti, jotta voisimme antaa syvällisen vastauksen. Se johtuu siitä, että meiltä puuttui aikaa, meillä oli aika pulaa. Pyydän anteeksi. Me lupaamme tietysti tarkastella tätä vielä yksityiskohtaisemminkin. Me kuitenkin äh, saimme selville sen, kun kävimme verkkosivuilla tarkastelemassa tätä niin sanottua eurooppalaista aineinformaatiojärjestelmää, niin totesimme, että tämä lentävä tuhka, ilmatilassa oleva tuhka, on kyllä rekisteröity olemassa olevien aineiden ähm, listassa. Se on asetuksessa 93. Minä käytän tässä REACH terminologiaan. Silloin ei kysytty, puhuttu vielä rekisteröinnistä, mutta on helpompi, käy, helpompi ymmärtää, kun puhun asiasta nykytermein. Hollantilainen konsortio, tällainen niin sanottu len, ilmassa oleva tuhka, yritys rekisteröi tämän tuhkan. Ja kyse ei ollut kauhean suurista määristä, mutta kyllä se rekisteröitiin. Ja tiedämme kemikaaliviraston tietojen perusteella, että sitä ei REACHin puitteissa rekisteröity. Nämä ovat ne faktat, jotka meillä on edessämme ja me tulemme tarkastelemaan näitä asioita ensin kemikaaliviraston kollegoiden kanssa. Katsotaan, mikä voisi olla selitys tähän asiaan. Useitakin syitä voi olla sille, minkä vuoksi. Siis voi olla eroja sen välillä, mitä tapahtui ennen ja mitä nyt tapahtuu. Ja jos keskustelut kemikaaliviraston kollegoiden kanssa osoittavat, että meidän täytyy ottaa yhteyttä jäsenvaltioihin ja puuttua lainsäädännön täytäntöönpanoon, niin ryhdymme kyllä jatkotoimiin, mutta me tutkimme tätä asiaa kemikaaliviraston kollegoiden kanssa. Jos sitten palaan kysymykseen kahdeksan, joka koskee PK-yrityksiä. En toista kysymyksiä. Niitähän on koko joukko kysymyksiä, jotka liittyvät pk-yrityksiin ja tarkistuksen aikatauluun ja niin edespäin. Käyn tässä vain vastaukset läpi. Jos katsotaan niitä vaikutuksia, joita REACHillä näyttäisi olevan tai joita niillä voidaan havaita olevan pk-yrityksiin, niin me kyllä otamme tämän asian esiin REACH tarkastuksessa ja komissio tekee tällä hetkellä temaattisia tutkimuksia voidakseen tarkastella REACHin toimintaa. Kahdessa tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mikä on vaikutus yrityksiin. Ja yhden tutkimuksen nimi on, no me kutsumme sitä markkina- ja innovaatiotutkimukseksi. Ja siinä keskitytään nimenomaan pk-yrityksiin Eli osana REACH-tarkastusta me pohdimme, mikä on REACHin vaikutus pk-yrityksiin. Näiden tutkimuksen löydökset yhdessä teollisuuden panosten kanssa avittavat komissiota ja erityisesti johtajien kontaktiryhmää, jolla oli varsinaiset juhlapäivät – vuoden 2010-2011 aikana. Esimerkiksi syyskuussa 2011 oli rekisteröintikonferenssi, innovaatiokilpailukyky, työryhmä joulukuussa 2011 ja oli myös konferenssi, joka edelleenkin tänään jatkuu REACHin täytäntöönpanosta. Me tulemme eh, keräämään kaiken tiedon. Me tulemme tarka- tarkastelemaan kaikkea tätä tietoa ja meillä on lyhenne U, I, A, E, P, E. Ja me osallistumme myös muihin tapahtumiin, kuten Enterprise Europe-verkostoon ja PK-yritysviikoille osallistumme ja pyrimme tekemään johtopäätöksiä saamamme tiedon perusteella siitä, mikä on REACHin vaikutus PK-yrityksiin ja sitten pohdimme, onko mahdollista auttaa niitä ja niiden REACHin noudattamista. Palaan sitten tähän yksi aine yksi rekisteröinti eli OSOR-konseptiin. Se otettiin REACHin yhteispäätösmenettelyn myötä käyttöön. Täällä kysyttiin, aiheuttaako se jonkinlaista työtaakkaa, byrokratiaa. No, kemikaalivirasto on raportoinut REACHin toiminnasta – ja siitä, mitä heidän täytyy tehdä Reachin osalta vuoteen 2011 mennessä. Jos katsotaan tuloksia, jotka näkyvät tässä raportissa, niin kyllä tämä yksi aine, yksi rekisteröinti konsepti on ollut menestyksekäs. 90 prosenttia rekisteröinneistä tehtiin yhteisrekisteröintinä. Se on tekninen ilmaus tälle yksi aine, yksi rekisterö, rekisteröintikonseptille. Sitten oli, niin, oli tiettyjä eroja ähm, oli tiettyjä eroja erilaisten rekisteröintien välillä, mutta äh, lopputulos oli se, että kun asiakirjat tulivat meille, niin ne tulivat yhdessä, eli yksi aine, yksi rekisteröinti. tätä kysymystä on komissiossa ja kemikaalivirastossa valvottu, erityisesti johtajien kontaktiryhmässä olemme kehittäneet useita ratkaisuja, erityisiä ratkaisuja, joista elinkeinoelämä on antanut meille palautetta. Nämä ratkaisut on julkaistu verkkosivulla ja ne tulevat olemaan hyvin käyttökelpoisia seuraavan rekisteröinnin yhteydessä. Ratkaisut, joita on kehitetty, sisältävät useat tärkeitä elementtejä. Halutaan uusi puitteisto ja selkeät indikaattorit siitä, miten paremmin voidaan informoida näistä aineista ja siitä, onko tämä yksi aine yksi rekisteröinti todella tullut toteutetuksi yrityksessä, mutta paljon enemmän voidaan vielä tehdä, jotta saadaan mittakaava ja Olisi hyvä, jos levittäisimme standarditekstejä siitä, kuinka tulisi toimia ja kuinka yritykset voisivat yhdessä jakaa, jakaa tietoa ja kehittää yhteisiä sääntöjä siitä, miten jakaa tietoa ja miten ehkä voitaisiin yhteisin IT-välineen toimia. Kontaktiryhmä siis jatkaa työtään juuri näiden aiheiden parissa. Sitten viimeinen kysymys. Viimeinen kysymys, joka liittyy REACHin tarkastamiseen. Monet... Niin, REACHin tarkastaminen ja välitarkastus on tarkoitus toteuttaa ensimmäinen kesäkuuta 2012 mennessä. Tätä takarajaa me pyrimme kunnioittamaan. Me tulemme eh, tiedottamaan asiasta tiedonannolla neuvostolle ja parlamentille. Me tulemme laatimaan myös eh, työasiakirjan ja tulemme käymään avointa mielipiteenvaihtoa kahden instituution välillä. Komissio suunnittelee myös tiedonvaihtoa eri eh, sidosryhmien kanssa, laajan joukon sidosryhmiä kanssa. Aiomme muun muassa järjestää konferenssin, joka koskee välitarkastuksen johtopäätöksiä ja suosituksia 24. syyskuuta. Olemme aloittaneet kuitenkin keskustelut jo nyt, eh, keskustelut, jotka liittyvät tämän työpajan workshopin ohjelmaan. Tästä saatte hiukan osvittaa siitä, millä tavalla aiomme toteuttaa Reachin välitarkastuksen ja minkälaista eh, tiedonantoa voitte otaksua ja odottaa meiltä päin. Tässä toivottavasti tulin vastanneeksi kaikkiin niihin kysymyksiin, joita olitte esittäneet. Jos ette, niin mielelläni yritän vielä palata asiaan toistamiseen, jos näin toivotte. Kiitos. Herr Hansen, Herr Rakeland, ich bedanke mich erstmal. Herr Hansen, kiitokset näistä hyvin perusteellisista vastauksista meidän kysymyksiimme. Katson tässä nyt kollegoiden suuntaan näiden molempien kollegoiden, jotka täällä ovat, ei nähtävästi ole lisäkysymyksiä, joten voimme päättää tämän esityslistan kohdan ja puhua vielä näistä menettelyistä. Me käsittelemme koordinaattoriden kokouksessa tätä Chris Davisin kysymystä ja ehdotusta siitä, että me voisimme saada kirjallisesti nämä vastaukset. Se oli ihan hyvä ajatus. Kiitokset kaikille, jotka ovat jaksaneet täällä loppuun asti. Ja nyt sitten esityslistan seuraava kohta. Eli viimeinen kohta. Eli seuraava kokous on tiistai 20. Äh, päivä, tiistai 15.17.30 ja sitten keskiviikkona koko päivä ja torstaina 22. päivä 9.12.30 asti. Päätän kokouksen ja toivotan kaikille hyvää iltaa. Ja ne, jotka vielä kotiin lentävät tänään, niin hyvää kotimatkaa. Kiitos.